Kiitokset tästä, hyvä ministeri. Ja näin voimme päättää keskustelun tästä aiheesta. Ja lämpimästi haluan kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita ja kiitos myös tulkeille. Työjärjestyksen artiklan mukaan nyt eh, kerron teille, että korjaukset, eh, niitä ei esitetty eiliseen kello 17 mennessä. Eli näin tämä oikaus on hyväksytty. Ja nyt siirrymme eteenpäin keskustelussa. Seuraavana aiheena edistymiskertomukset